Kiitos kollegat. Siirrymme nyt äänestysselityksiin. Ensimmäinen mietintö on Ertugin mietintö. Shoidrova, olkaa hyvä. Madam Shoidrova, just a moment, please. Orakaa pieni hetki. Hyvät kollegat, kiitos. Äänestysselitykset alkavat, joten pyytäisin teiltä hiljaisuutta. Edustaja Schöndrova, olkaa hyvä. Za udělení slova, paní místopředsedkyně.